Niin yksimielisellä sopimuksella jäsenvaltioiden kesken EU-ssa. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivän. Seuraavaksi Matsonin mietintö ja puheenvuoron saa Herminia Matsoni. Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Mietintö, jota käsitellään, liittyy siihen, miten budjettirahoitus vaikuttaa EU-rakennerahastojen menojen kannalta jäsenvaltioissa. Meillä on hyvin tiukat säännöt ja nyt on tehty leikkauksia tekemättä mitään eroa hyvien ja heikompien investointien välille. Tarkoituksena on ollut vain leikata ja hankkeet, joilla tarkoituksena on lisätä työllisyyttä ja kasvua ovat nyt kärsineet. Ja mitä tulee sitten näihin investointeihin, niiden tarkoituksena on poistaa alueellisia ja sosiaalisia eroja jäsenvaltioissa, mutta ikävä kyllä leikkauksista johtuen alue- ja paikallisviranomaiset ovat nyt hyvin hankalassa tilanteessa, mitä tulee hankkeisiin liittyviin sitoumuksiin ja niiden noudattamiseen. Ja sitten katsotaan, millaisia eroja on vahvojen ja heikompien talouksien välillä, niin se osoittaa, että kohesio on vähenemässä. Ja mietinnössä on kolme ehdotusta, joiden avulla voidaan tähden kohdentaa julkisia investointeja EUn tasolta ja miettiä kansallista yhteisrahoitusta rakennerahastohankkeissa. Ensin julkisista kuluista pitää määritellä esimerkiksi, miten vakaus- ja kasvusopimuksessa on määritelty alijäämä, ja tarkoituksena on pitää kieli 2020 tavoitteista luoda työpaikkoja ja edistää kasvua. Ja tämänhetkinen tilanne on kuitenkin haitannut eurooppalaista politiikkaa, ja yhtäältä ei voida käyttää kuluja ja toisaalta sitten rangaistaan sitä, että ei käytetä varoja. Sitten toinen ehdotus mietinnössä on se, että kun lasketaan menot, jotka liittyvät investointeihin, ne pitää tehdä ennen veroja nettona. Nämä ovat osia käyttötileistä, jotka määrittelevät valtioiden alijäämän. Ja sitten kolmas ehdotus on se, että budjettiin voidaan ohjelmointikauden alussa ottaa mukaan myöskin eurooppalaiset varat, ja näin kansallinen osuus voidaan jättää seuraavaan budjettiin. Tällä tavalla kansalliset ja alueelliset viranomaiset voivat vahvistaa budjetin, joka sitten tulevina vuosina on jo tuottanut tulosta investoinneille. Komission ja jäsenvaltioiden on muistettava, millaisia ehdotuksia on tehty myöskin, kun neuvoteltiin kohesiopaketista. Ja meillä pitää olla enemmän joustavuutta, ja se on otettu mukaan myöskin neuvotteluvaltuuksiin, jotka ovat olleet mukana kun on keskusteltu kolmikantaneuvotteluissa kohesiopaketista. Valiokuntaäänestys oli lähes yksimielinen 40 puolesta ja kaksi tyhjää ääntä. Ja lisäksi täytyy lisätä budjettivaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan myönteiset lausunnot. Tämä liittyy keskusteluun, joka alkoi Eurooppa-neuvostossa joka liittyy siihen, että meidän pitää ottaa kultainen säätö käyttää Euroopan talouspolitiikassa ja meidän pitää luoda osallistavaa ja kestävää Eurooppaa vuoteen 2020 mennessä. Parlamentissa on turha äänestää asioista ja vedota komissioon, jotta se edistäisi työllisyyttä ja että se kehittäisi infrastruktuureita ja että se käynnistäisi uudelleen talouden. Meidän täytyy katsoa, millaisia ongelmia ja kritiikin kohteita on talous- ja vakaussopimuksen puitteissa. Ja on hyvä nyt, että Euroopan parlamentti pystyy osoittamaan tällä mietinnöllä, että se on aktiivinen ja se tietää, mistä on kyse, eikä se anna periksi vähemmistön uhkailulle, joka heikentää yhteisön etuja ja toimii ainoastaan kansallisten etujen nimissä. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa ja ensimmäiseksi puheenvuoro Angelilli. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Kollega Matsonin mietintö on erinomainen, koska siinä on konkreettisia ehdotuksia, jotta voidaan varmistaa se, että on oikeanlaista joustavuutta, kun ajatellaan vakaus- ja kasvusopimusta. Prioriteetteihin on otettu mukaan julkiset investoinnit, jotka ovat tuottoisia – ja täytyy muistuttaa, että 60 prosenttia toteutetaan alue- ja paikallistasolla. Ja siitä on suljettu pois ainakin osittain yhteisrahoitusosuus kansallisesti. Eli kyse on strategisista menoista, jotka ovat hyvin tärkeitä, jotta päästään Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Kyse on siitä, että voimme ylläpitää kilpailukykyä, kasvua, ja työllisyyttä. Täytyy muistuttaa, että sopimus on myös vakaussopimus, mutta myös kasvusopimus. Me emme saa kuolla säästötoimiin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Tabaci. Hyvä puhemies, rouva komissaari. Onnittelin kollega Matsonia tästä erinomaisesta mietinnöstä ja olen yhtä mieltä tehdyistä ehdotuksista. Kohesiopolitiikka on hyvin tärkeää eurooppalaisten elämässä ja valitettavasti kuitenkin 2014 ja 2020 välillä ei ole paljon kohesiokeinoja käytettävissä. Ja senpä takia Matsonin ehdotukset ovat erittäin hyviä. Nimittäin, että säännöt olisivat joustajampia joustavampia, nämä makrotaloudelliset eh, eh, ehdot olisivat hieman eh, joustavampia. Kohesiopolitiikan pitäisi toimia niin, että valtioiden ei, ei tähdätä valtioiden yhteisrahoitukseen puuttuvien varojen osalta, tuen myös uusien jäsenvaltioiden nimissä tätä ehdotusta. Kiitoksia Gallagher. Kiitos. Tämä on hyvin tärkeä ehdotus omankin maani osalta ja siihen jo vaikuttaa myös taloudellinen taantuminen, mutta tämä hyvin usein ohjataan kehittyneimmille alueille eikä tätä sopeuteta BKT-tasoon. Tilanne korjautuu hieman vähän, kun alueelle annettiin 100 miljoonaa euroa. Olen ottanut usein tämän valiokunnassa esille. Valitettavasti eh, edelleenkin joudutaan säästämään seuraavan seitsemän vuoden aikana. Sen takia hallitus sen eh, lisäksi, että BMWtä tuetaan, niin yhteisrahoitusta saataisiin liideristä ja kehitettäisiin myös tietoliikenneyhteisiä yhteyksiä maaseudulla. Give the floor to Mr. Chrysogelos. Kiitoksia sitten Chrysogelos. αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά προβλήματα. Yes. Okay. Haluaisin kiittää kollegaamme. Hän puhuu todellakin asian ytimestä. Meillä on rahoitusongelmia tietysti, mutta kun ajatellaan kriisiä ja säästöpolitiikkaa, niin vieläkään ei ole löydetty ratkaisuja. Täytyy muistaa, että on myös työttömyysongelmia velkaongelmia ja sosiaalinen kohesio on häviämässä, eli mitä meidän tulisi tehdä? Täytyy vähentää julkisia menoja, se on selvää, mutta täytyy myöskin lisätä sitten alueiden kuluja, jotta talous elpyisi, mutta alueet tarvitsevat nyt valtavasti investointeja. Siellähän ongelmat tunnetaan parhaiten, koska siellä saadaan tukea valtion budjetista ja sen avulla voidaan sitten puuttua ongelmiin. Mutta kun ajatellaan 2020 strategian tavoitteita, niin niihin ei ole päästy. Ja kohesio, rahoitus ja muut rahastot auttavat alueita, mutta myöskin pk-yrityksiä, sosiaalitaloutta ja hankkeessa pitää olla myös enemmän joustavuutta. Meillä pitää olla enemmän tehokkuutta varojen käytössä ja alueella pitää olla myöskin mahdollisuutta käynnistää ja toteuttaa näitä hankkeita. Muuten olemme noidankehässä, joka johtaa ainoastaan alueiden väliseen epätasa-arvoon. Ja siitä on haittaa myös sitten alueiden lisäksi valtioille. Kiitoksia, Kiitoksia seuraavaksi Maletic. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä. Siinä peräänkuultaan aktiivista osallistumista kohdallisuuspolitiikkaan alueellisella tasolla ja olen erityisen tyytyväinen siitä, että tässä korostetaan strategisia e-, prioriteetteja EU-tasolla ja ne yhdistetään paikallisiin ja alueellisiin tavoitteisiin. Tämä on aivan erittäin hyvä tavoite kohesiopolitiikassa ja siinä korostetaan myös sitä, kuinka tärkeä, tärkeitä paikallistoimijat ovat edelleen korostetaan sitä, että rakenteellisissa laskelmissa meidän ei pitäisi ottaa mukaan EU-varoja rakennevälineistä. Meidän pitäisi löytää oikea tasapaino finanssipoliittisen finanssipolitiikan vahvistamisen välillä ja toisaalta pitäisi investoida kasvun kehitykseen rakennerahastojen avulla. Jos näin ei ole, niin kaikki maat eivät pääse kasvuun mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi Tomasic. Kao zastupnica iz Hrvatske, u kojoj jedinice lokalne... Mm, kiitos. Kroatialaisena jäsenenä voin kertoa, että meidän alueellisilla yksiköillämme on suuria ongelmia vakauden kanssa. Haluaisin todella korostaa tämän asian tärkeyttä. Me emme saisi pitää kiinni yhdenmukaisesta mallista kaikille, koska alueet ja paikalliset yksiköt ovat erilaisia, niillä on eri määrä keskitettyä hallintoa. On totta, että pitäisi saada vähemmän kehittyneitä yksiköitä kehittymään. Kuitenkin rikkaimmilla, rikkaimmat alueet eivät saisi tuntea jäävänsä vähemmän vauraiden jalkoihin. Varat pitäisi käyttää tehokkaasti ja jäsenvaltiot voitaisi, voisivat tarjota muuta, muutakin kuin varoja, itse apua uudistusten täytäntöönpanossa, joka tekisi järjestelmistä vielä tehokkaampia. Kiitos, Tän Suika. Tämänhetkinen kriisi on ollut erittäin kova alue paikallisviranomaisille. Ja yhtäältä keskushallinto vähentää siirtoja budjetista ja pyytää kuitenkin kuntia parantamaan tuottamia palveluita. Alue- ja paikallisviranomaisten pitäisi investoida älykkäästi Tämä ehdotus on saanut enemmistön, mutta meidän täytyy nyt keskittyä konkreettisiin toimiin, työllisyyteen, kasvuun ja siihen, että tämä kaikki tapahtuu kestävällä tavalla. Paikallisviranomaisten ei pitäisi joutua kärsimään ongelmista, jotka kohdistuvat jäsenvaltioiden keskushallituksiin. Eli tuen niitä, jotka haluavat yksinkertaistaa sääntöjä ja lisätä yksinkertaisuutta rakennerahastojen hallinnossa. Ja tällä tavalla me pystyisimme panempaan täytäntöön hankkeita nopeammin, ja se on erittäin tärkeää Kroatialle, joka vasta nyt on alkanut käyttää näitä varoja. Kiitos sitten Ferreira. Obrigado, Kiitoksia puhemies. Mietinnössä myönnetään se seikka, että yhä suurempaa epätasa-arvoa EUn alueiden ja maiden välillä on, mutta miten päädyimme tähän? Me pitäisi kääntää tämä suuntaus toiseen päin. Yhteiset politiikat, sisämarkkinat, neoliberalistinen ajattelu tietenkin johtaa epätasa-arvoon, suurempiin eroihin, joten kohesiovälineet eivät tässä riitä. Ne eivät koskaan alun perinkään voineet riittää sen toiseksi, jotta voidaan kääntää tämä trendi vaatii UK käännöstä EUn politiikassa. Meidän pitää tunnustaa, että mailla ja alueilla on oikeus käyttää omia valmiuksiaan ja kehittyä. Tarvitsemme suurempia varoja taloudelliselle edistämiselle, eikä pitäisi olla ja näiden leikkausten sijaan, joita näemme myös monivuotisessa rahoituskehyksessä. Meidän pitäisi välttää tuhlausta ja käyttää hyvin niin kansallisia kuin EU-varoja, jotta voisimme täyttää myös makrotaloudelliset edullisuussäännöt. Kiitos, Kelly. Kiitos. On hyvä, että me voimme keskustella tästä asiasta, varsinkin kun olen aluekehitysvaliokunnan jäsen. Haluan kiittää äh, esittelijää ja kun puhutaan näistä 2020 tavoitteista, niin me olemme siirtyneet äh, nyt sitten joustavuuteen. Ja jos voimme täytäntöön panna nämä tavoitteemme, me varmasti edistymme ja voimme samalla varmistaa, että varat käytetään kunnolla kansalaisten hyödyksi ja eduksi. BKT tuli esille Gallagherin puheenvuorossa. On totta, että alueilla on köyhyjäkin, alueissa on köyhyjäkin ja senpä takia alueiden hallinnot voivat käyttää ohjelmia kuten Leader omien alueidensa kehittämiseksi. Kiitoksia sitten Sanchez-Schmidt. Merci, monsieur le... Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, budjettisäästöt eurooppalaisten varojen osalta eivät ole neutraaleja. Eurooppa vuodesta 2007 on 350 miljoonaa sijoittanut alueiden kehittymiseen ja tavoituksena on saada aika vipuvaikutus, koska kun Eurooppa rahoittaa kaksi euroa, niin paikallistasolta pitää saada yksi euro lisää. Nyt kriisissä on tehty leikkauksia ja jotkut paikallisalueet eivät pysty maksamaan tätä yhtä euroa ja siitä on haittaa kasvulle ja työllisyydelle. Säästötoimet eivät ole tässä ongelmana, vaan alijäämien kasaantuminen. Varoja pitää käyttää tehokkaammin. Se on yksi painopistealueita seuraavalla ohjelmointikaudella sekä EUlle että myös jäsenvaltioille. Kyllä, joustavuutta tarvitaan, mutta alueiden ja valtioiden pitää olla tiukkoja. Niiden on pidettävä kiinni sitoumuksistaan, joita niillä on EU:ssa, ja niiden on noudatettava myöskin vakaussopimusta, ja niiden pitää käyttää tehokkaasti eurooppalaisia varoja. Kasvu voi onnistua tällä tavalla kestävältä ja vahvalta pohjalta. Kiitoksia. Seuraavaksi Bortsam gospodine predsjedavajui e, kohezijska politika glavni je instrument europske unije protiv. Kiitos puhemies. on Euroopan yksi tärkein keino kriisin e, voittamiseksi. Kuitenkin budjettirajoitukset voivat e, poistaa nämä kaikki myönteiset koheesiopolitiikan vaikutukset budjettikuri kansallisella tasolla ja alueellisten ohjelmien rahoitusvaikutukset vaikuttavat huomattavasti niihin mahdollisuuksiin, miten rakennerahastoja voidaan hyödyksi käyttää. Ja kaikista haavoittuvimmat alueyksiköt kärsisivät tästä eniten. Ja sen takia kannatan tätä mietintöä siinä mielessä, että siinä pyydetään poikkeuksia – ja tämä on askel oikean suuntaan, koska tässä puhutaan varoista, jotka on tarkoitettu kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Kiitos, ten Paška. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, aj v mojej krajine sa vláda rozhodla preniesť konsolidáciu. Kiitoksia puhemies. Omassa maassani hallitus on myöstänyt päätöksen siirtää toimia kuntatasolle. Esimerkiksi alueellisessa Bratislavan alueessa lykä, hallitus lykkäsi TEN-T-projektin toteutusta ja yhteyttä Viiniin. Kuitenkin alueellinen kehitys on äärimmäisen tärkeää ja 60 prosenttia julkisista investoinnista menee tähän. Tällaiset siirrot 2011 aiheuttivat sen, että investointien taso laski 10 prosentilla verrattuna aikaisempaan vuoteen. Siksi olen vakuuttunut siitä, että jotta saavutettaisiin harmonisempi alueiden kehitystaso, olisi hyvä, jos olisi käytössä väline, joita alueelliset hallitukset voisivat säädellä ja näin aluetasolla voitaisiin kehittää strategioita kestävästä kehityksestä. Tällaisen välin hyödyttäisi ja yksinkertaistaisi sääntöjä ja te- tehostaisi suunnittelua. Kriisin, kriisiä luonnehtii yhä suurempi tarve sosiaalipalveluille, siksi meidän pitäisi parantaa EUn sosiaalirahaston saatavuutta ja tietysti ajatellen pienempiä projekteja. Siis Kiitoksia sitten komission jäsen Damanaki, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komissio pitää parlamentin eh, aloitetta hyvänä. Olemme myös yhtä lailla huolissamme kuin tässä Rova Matsonin mietinnössä. Eh, talouskriisi on muuttanut tätä eurooppalaista eh, lähentymisprosessia ja alueelliset erot ovat kasvaneet eli erityisesti työllisyyden ja työttömyyden osalta. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat avainasemassa auttamassa Euroopan talouden pääsyä kriisistä. 2011 esimerkiksi yli 46 prosenttia kasvusta 27 jäsenen EU:ssa tuli Äh, alueellisilta ja paikallisilta tasoilta, siis 46 prosenttia kasvusta. Äh, nämä äh, aluehallinnot vaikuttivat myös huomattavasti, olivat mukana sijoittamassa 2012 noin 60 prosenttia kaikista julkisista sijoituksista EU-ssa tapahtuu aluetasolla. Talouskriisi on vähentänyt tuloja alue- ja paikallistasolla. Näin on. Ja kasvu julkisiin sijoituksiin on tai kasvu niissä on vähentynyt. 2011 alueelliset sijoitukset laskivat 2,1 prosentilla verrattuna vuoden 1997 tasoon. Reaalitasolla tämä tarkoittaa sitä, että alueellisella tasolla sijoitukset vähensivät 5,8 prosenttia 2010, 6,5 2011 ja on ilmeistä, että tämä, tällainen kehitys on kielteistä. Monet, jäsenvaltiot ovat osoittaneet, kuinka vaikeata on yhteisrahoittaa EUn ohjelmia. Tämä vaikuttaa kielteisesti luonnollisesti myös ohjelmien tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä trendi on huolestuttava, koska se osoittaa, että talouskriisi on huomattavasti vaikeuttanut alueelle ja, ja paikallisviranomaisten mahdollisuutta saada rahoitusta, jota tarvitaan, jotta pystytään jatkossa myös kasvuun sijoittamaan. Komissio on nyt ehdottanut erilaisia toimenpiteitä, jotta voitaisiin helpottaa näiden varojen budjettihallintoa. Ensinnäkin olemme ehdottaneet, että yhteisrahoitustaso kasvatta, kas, sitä kasvatettaisiin nykyisellä ohjelmakaudella ja tulevaisuudessa. Toiseksi nykytilanne vaatii sitä, että käytet, varoja käytetään tehokkaasti, erityisesti ohjelmien strategiset tavoitteet, ne pitää keskittää kehittää Eurooppa 2020 strategian mukaisesti. Menettelyjä pitää yksinkertaistaa ja rahoitus rahoitusinstrumenttien käyttöä on kannustettu. Kolmanneksi, kohesiopolitiikka pitää lähentää makrotaloudellisiin uudistuksiin, joita eurooppalaisen talouden ohjausjakson puitteissa tehdään. Nämä linkataan yhteen makrotaloudellisen hallinnon kanssa ja ja tämä on tällaista makrotaloudellista täydentävyyttä ja ehdollisuutta. Samalla komissio on sanonut, että tietyin edellytyksin komissio voi antaa mahdollisuuden poikkeusjärjestelyille vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksista, jotta voidaan ottaa huomioon EU-rahoitettujen investointiohjelmien kansallinen rahoitusosuus. Ja tässä yhteydessä äh, komissio on antanut viime aikoina oman äh, selvennyksensä. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna tiistaina puolelta päivän. Seuraavaksi vuorossa on Ellesin mietintö ja ensimmäisen puheenvuoron saa James Ells. Äh, grazie.